työt, niiden osalta me komissiossa toivomme, että voimme harjoittaa yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitos. Hyvät kollegat, keskustelu tästä aiheesta on nyt päättynyt. Äänestys on huomenna. Ja nyt meillä on viimeinen mietintö tämän päivän istunnossa, joka on rouva Karvaljun mietintö, joka on tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpano. Annan puheenvuoron esittelijälle, Rova Karvalju. Kiitoksia, hyvä puhemies, rouva komission jäsen. Tiedekoulutus ja innovaatiot ovat talouskasvun ja työpaikkojen syntymisen pilareita. Euroopan täytyy investoida enemmän tieteeseen ja tieteellisiin järjestelmiin, edistää tutkijoiden vapaata liikkuvuutta ja lisätä asiantuntijuutta. Me, meillä on aina vain ääri, monipäisempi maailma myös tieteen sektorilla. Ei tässä tarvita kuin muutamia lukuja katsoa. 80 prosenttia maailmanlaajuisesti tutkijoista työskentelee Euroopan ulkopuolella ja 69 prosenttia asiantuntijoista toimii Euroopan ulkopuolella. Eurooppa on Japanin, Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen jäljessä innovoinnissa ja investoinnissa tutkimukseen. Meidän täytyy luoda uusia instituutioita ja innovaatiokeskuksia ja parantaa rahoitusta, joka on liian hajautunutta nyt ja liian byrokraattista myös. Euroopan tieteellisen tutkimuksen täytyy olla tehokkaampaa ja tässä täytyy rahoitussääntöjä ensinnäkin yksinkertaistaa. Minä esitän oman mietintöni nyt näistä osallisuus osallistumissääntöjen yksinkertaistamisesta Euroopan, eurooppalaisiin tiedeohjelmiin. Tällä mietinnöllä voi olla erittäin tärkeä rooli er, Euroopassa ja tätä käsitellään erittäin hyvällä hetkellä, kun tarkastelemme nyt seitsemättä puiteohjelmaa ja val- aletaan valmistella kahdeksatta puiteohjelmaa. Esittelijänä päätin, tässä päätettiin avata keskustelu asiasta ja järjestää julkinen kuulemistilaisuus, jossa oli erittäin paljon asiantuntijoita mukana. Ja tämä osoitti sen, miten tärkeä meidän ja tämä asia on instituutioillemme ja kansalaisille. Tässä, esite, tässä mietinnössä puhutaan teknisen ja tieteellisen arvioinnin tärkeydestä vertaisanalyysin kautta. Mietinnön tavoitteena on saavuttaa parempi riskinsietokyky ja vähentää byrokraattisia valvontamekanismeja sekä luoda tiede- ja yritysyhteisössä parempi luottavuus, luottamus. Tämä mietintö on ensiaskel monimutkaisessa prosessissa. Euroopan komissiolla on tässä valtakäsissä ja tässä tarvitaan myös Euroopan parlamentin poliittista tukea samoin kuin neuvoston tukea yksinkertaistamisprosessi voidaan, voidaan laajentaa myös muihin eurooppalaisiin hankkeisiin, ennen kaikkea rakennerahastoihin. Ohjelmat, joissa on vähemmän ja joissa on yksinkertaisemmat säännöt, ovat myös tehokkaampia ja avoimempia. Haluaisin myös kiittää kollegoja, Belgia puheenjohtajavaltiona, komissiota ja kaikkia, jotka olivat mukana julkisessa kuulemisessa. Rahoituksen saannin yksinkertaistaminen työ, tieteellisten ohjelmien osalta tuo myös parempaa kumppanuutta niin, että voidaan vahvistaa eurooppalaista tutkimusta ja innovaatiota ja tällä tavalla Euroopasta voi tulla hyvin houkutteleva paikka elämiseen ja työntekoon. Kiitos. Obrigado. Kiitos. Ja nyt meillä on lukuisia puheenvuoropyyntöjä menettelemään puhujalistaa. Ensin Rova Figueiredo. Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa tässä kiittämällä esittelijäämme hänen tekemästänsä työstä, koska Puiteohjelmien rahoitusjärjestelmien yksinkertaistaminen on todella tarpeellista ja aivan kuten esittelijämmekin toteaa, tämä on vain yksi niistä monista välttämättömistä uudistuksista, jotta voidaan parantaa eurooppalaisen tutkimuksen rahoitusta niin, että se olisi tehokkaampaa ja myös hyödyllisempää ja se veisi eteenpäin sosiaalista edistystä. Esittelyssä ehdotetaan komission alkuperäisen ehdotuksen laajentamista ja se on mielestäni aivan oikein eritoten, mitä tulee esimerkiksi rahoitukseen, konkreettisten ehdotusten esittämiseen, keskimääräisten kustannusten alentamisesta. On myös tähdellistä komission sallia kulujen korvaaminen sen jälkeen, kun hankkeet on esitelty niin, että myös eri osapuolet ja eri tuota pk-yritykset voivat osallistua, koska innovaatio ja tutkimus ovat työllisyyden luonnin peruskiviä. Ja täytyy ottaa huomioon tässä mietinnössä mukana olevat ehdotukset, jotka tulevat viemään eteenpäin eurooppalaista tutkimusta. Oli monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Mariaa. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Kiitoksia Euroopan komissiolle. Voitte kiittää myöskin George McQueenia, joka on ollut mukana tässä yksinkertaistamisessa ja viestinnässä. Tulevaisuutta on yksinkertaistettava, mutta meidän täytyy myöskin pitää huoli menneisyydestä tilintarkastajien ei olisi pitänyt noudattaa tiukempia sääntöjä kuin niitä, jotka on jo hyväksytty, ja siksi komission jäsen menneisyys on nyt hoidettava. Lähes tuli katastrofi tutkimusinstituuteissa, joihin ei luotettu, ja vaikka hallinto on ollut hyvää ja käytetty siedettävää riskimarginaalia, mutta tässä tapauksessa, kuten ehdotin, se mitä on hyväksytty eli on käytetty riippumatonta välittäjää, ja meidän on löydettävä uudelleen luottamus tutkimuslaitoksissamme. Ja tietysti valvontaa täytyy olla eurooppalaista rahoitusta, eli menemme neuvottelemaan seuraavista rahoitusnäkymistä, jotta voisimme hoitaa tutkimuskysymyksiä ja eurooppalaista tutkimusta luottamuksessa hengessä jäsenvaltiossa ja EU:ssa. Kiitos. Merci. Our next speaker. Kiitoksia seuraavaksi. Mm, Rova Matias, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensin aloittaa tässä kiittämällä Rova Karvaljua loistavasta mietinnöstä, jonka hän on tänä iltana esittänyt. Ja haluaisin myös kiittää siitä, että hyvin demokraattisesti hoiti tätä prosessia ja otti huomioon eri näkemykset täällä parlamentissa. Ja haluaisin tästä vielä kiittää. Seitsemäs puiteohjelma on laajempi kuin mikään maailmanlaajuinen tutkimusohjelma. Ja komission yksinkertaistamisajatus on hyvin tervetullut. Euroopan parlamentin esittämä mietintö vielä rikastuttaa valtaisasti komission ehdotusta. Pelkkä yksinkertaistaminen ei riitä. Siinä korostetaan, miten, tehdä, miten tähdellistä on tutkimus ja innovaatio. No ja tämä mietintö vie eteenpäin myös demokratia osallistumista ja avoimuutta, tasavertaista mahdollisuutta osallistua rahoituksen käyttöön. Ja tässä on myös valittu malli, joka on vähemmän byrokraattinen. Siinä on vähemmän valvontaa ja se on enemmän suuntautunut tiedeyhteisöön ja vertaisarvioinnin käyttöön hankkeita valitessa. Puhemies, haluaisin lopuksi vielä todeta, että tämän ehdotuksen täytäntöönpanolla olisi selvä vaikutus. Kaikkien eurooppalaisten tutkijoiden elinolosuhteet parantuisivat ja tällä tavalla voitaisiin vahvistaa eurooppalaista tutkimusta. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä asian osalta. Kiitoksia. Sitten Kelly. John, an awful lot of the good work that's undoubtedly done by the European EU:ssa on toimittu liian monimutkaisesti ja ihmiset yrittävät saada rahoitusta, eivät käsitte kuitenkaan sitä saa huolimatta ponnisteluista. Eli on otettu ihmisiä täyspäiväiseen työhön kukausiksi on tehty hakemuksia sitten, ne eivät ole menneet läpi. Olen kuullut tällaisia tarinoita useita. Ja sama koskee myöskin rahoitushakemuksia kulttuuria koulutushankkeissa. Ja jos voimme tehdä yhden asian, on se, että päästäisiin 2020 tavoitteisiin, eli vähennettäisiin byrokratiaa 25 prosentilla. Ja meidän pitäisi nostaa tätä 50 prosenttiin, jos voimme, koska kuten on sanottu, hakemuksissa ja tarkistuksissa työ on mennyt hukkaan, koska on ollut esteitä, joita on koitunut liian monimutkaisista säännöistä. Eli yksinkertaistaminen on oikea tie edetä. Kiitoksia, Kelly. Ja sitten komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Viimeinen puheenvuoro tänään. Hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, jotka vielä olette paikalla, haluaisin onnitella teitä, Rouva Carvalho, tästä erittäin kattavasta mietinnöstä. Kiinnitätte huomiota ne suureen huoleen Euroopan tutkimusalalla, eli sääntöjen monimutkaisuuteen edunsaajien näkökulmasta, ja kiinnitätte huomiota myös vahvan hallinnollisen taakkaan aikaan. Huhtikuussa tänä vuonna komissio hyväksyi tästä aiheesta tiedonannon ja esitti pitkän luettelon lyhyen ja pitkän aikavälin yksinkertaistamistavoitteista. Tämä johti hyvin tärkeään toimielinten väliseen keskusteluun ja komissio on hyvin kiitollinen tästä, että parlamentti on tätä näin ensi painopistealueena pitänyt. Komissio on hyvin kiitollinen myös siitä, että olette tukeneet suurinta osaa komission ehdotusta ja teillä itsellännekin on joitakin hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia. Samaista tukea myös neuvostolta tuli ja tämän laajan toimielinten välisen ö, konsensuksen pohjalta uskon, että me voimme nyt ryhtyä toimiin. Olemme täysin sitoutuneita saavuttamaan yksinkertaistamista ja me pidämme kiinni yksinkertaistamisperiaatteista sellaisena kuin ne mietinnössä ne ovat. Yksinkertaisuus, avoimuus, oikeusvarmuus, osaaminen ja kuten te sanoitte, herra Kelly, Luottavaisuus suhtautuminen tiedeyhteisöön, nämä ovat tärkeitä suuntaviivoja, joilla hoidetaan tätä asiaa. Teidän ehdotuksessanne on joitakin suosituksia, jotka voidaan, voidaan panna täytäntöön nykyisissä puitteissa. Komission yksiköt tällä hetkellä etsivät ratkaisuja, jotka voitaisiin jouhevasti panna täytäntöön ja tässä on ratkaisuja, joilla voidaan laajentaa rahoituksen saamista ja myös joustavampi suhtautuminen etukäteisrahoitukseen ja kiinteisiin maksuihin esimerkiksi. Otamme myös hyvin vahvasti nämä huomioon nämä huomionne kustannuksista eri vaiheissa. Me vahvasti työstämme toimeenpanomenetelmiä, joilla voidaan sääntöjä panna yhdenmukaisemmin täytäntöön ja tulemme myös työtämään työstämään myös viivästysten vähentämistä rahojen maksussa. Meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa, että syvällisemmät muutokset vaativat myös varainhoitoasetuksia ja sen täytäntöönpanosääntöjen muutosta. Vasta silloin me voimme todella joitakin suuria esteitä tästä poistaa. Tiedekustannusten arviossa on myös otettu huomioon se, että täytyy siedettävä riski taso laskea kahteen prosenttiin, koska muuten tämä on liian tästä tulee liian kustan, paljon kustannuksia niin edunsaajille kuin komissiollekin. Jos riski, siedettävä riskitaso olisi korkeampi, niin tällä voitaisiin säästää varoja. Mutta tässä täytyy tasapainottavana tekijänä löytää tehokas valvonta ja samalla siitä luottaa enemmän tiedeyhteisöön. Haluaisin kiittää teitä tästä mietinnöstä. Kaikki ovat olleet mukana sitä tekemässä ja tämä on hyvä pohja tulevalle työlle. Kiitos. Kiitän teitä. Komission sen näin keskustelu on päättynyt. Äänestys mietinnöstä on huomenna. Huomenna jatkamme istuntoa kello yhdeksän. Huomisen päivän esityslista on julkistettu ja se on löydettävissä myöskin parlamentin verkkosivuilta. Kiitos yhteistyöstänne. Kiitos myös tulkeille.